joukossa. Jos kukaan ei vastusta näitä nimityksiä, nämä henkilöt nimitetään. Minun on toimivaltainen valiokunta ottanut yhteyttä. Kysymyksessä on toinen käsittely. Myös nämä asiakirjat löytyvät istuntoasiakirjojen joukosta ja työjärjestyksen 216 artiklan 4 kohdan mukaan tämä korjaus ö, toteutetaan mahdollisimman pian, ellei 48 tunnin kuluessa tulee 40 jäseneltä vasta lausetta. Sitten siirrymme käsittelemään esityslistaamme. Teille on toimitettu esityslista luonnoksen uusin versio ja artiklan 137